Pan Przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvät, mies, nais, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Pyydän teitä istuutumaan. It's very important moment. Tämä on hyvin tärkeä hetki nyt. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, hyvät vieraat. Huomenna seitsemännen kerran on Euroopan terrorismin uhrien päivä, siis 11. maaliskuuta. Päivä on omistettu yli 5000 terrorismin uhrille Euroopassa terroristit ovat julistaneet sodan siviileille. Terroristit iskevät paikkoihin, joissa tavallisten ihmisten pitäisi voida kokea olevansa turvassa. Tämä on häpeällistä, petollista ja raakaa. Terrorismi ei koskaan voi olla oikeutettua. Eurooppalaiset ovat voimakkaita, yhtenäisiä. Terroristien tai rikollisten järjestöt eivät pysty heikentämään meidän uskoamme siihen, millä me olemme rakentaneet yhtenäistä Eurooppaa. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä nousemaan ja viettämään minuutin hiljaisen hetken terrorismin uhrien muistolle.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 puhuisin Mark Tarapellan, Regina Vastossin, Pascal Canfanin, Marie-Christine Vergerin ja Renate Weberin julkilausumasta, joka koskee eurooppalaisia eh, järjestöjä ja säätiöitä ja niiden asemaa. Tähän on tullut suurimman osan